Okay. So, <laughs> äh, sehr verehrte Damen und Herren, äh, wir beginnen jetzt mit der Nachmittagssitzung. No niin, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan kokous jälleen. Ensimmäinen esityslistan kohta on Antonio Panzerin mietintö maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä. Erittäin tärkeä aihe, kuten tiedämme. Kuitenkin huomaan, että ryhmistä varjoesittelijöitä ei ole paikalla. Toivottavasti he vielä tulevat. Joka tapauksessa he saavat puheenvuoron, jos he ovat paikalla, mutta ensin Antonio Panseri. Ole hyvä. Grazie, Presidente. Kiitokset, puheenjohtaja. Jo, kuten jo tiedätte, niin tämän ehdotuksen tavoitteena on luoda yhtenäiset ähm, säännöt maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnälle, jotta voidaan taata se, että tässä on selvä ympäristön ja työntekijöiden suoja taattu näiden ajoneuvojen käyttäjien kohdalta. Tässä on Olemme saaneet järjestää myös kuulemistilaisuuden. Se järjestettiin toinen päivä huhtikuuta tänä vuonna ja me vaihdoimme myös näkemyksiä 30. päivä lokakuuta. Minä haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä osallistumisestamme näihin eri keskusteluihin ja myös yhteistyöhön viime kuukausien aikana. Tähän on tehty 133 tarkistusta, monta niistä ei mitään vaikeuksia eikä ongelmaa aiheuta ja ne voidaan näin ollen hyväksyä suhteellisen yksimielisesti ensi viikon aikana. Tässä erityisesti puuttuisin nyt näihin vaihtoosien valmistajiin. Tässä puhuttiin esimerkiksi tiedon vähäisyyteen ja siihen, miten täytyisi tarkoin miettiä myös näiden vaihtoosien jäljitettävyyttä ja myös suhteellisuutta markkinoiden kokoon. Ja näin tässä on myös puhuttu ajoneuvoluokista samoin kuin näiden mallien teollisen tekijän oikeuksista. On hyvin tärkeää, että tässä tiedoissa, teknisissä tiedoissa on kaikki mahdollinen tieto, jota moottoriajoneuvodirektiivikin vaatii, ja kyse, tämä koskee myös perävaunuja. Tässä, tässä tämä on kyse johdantosasta 17 ja lisäksi kyse on tuosta 46 direktiivistä. Ja sitten puhuisin siitä, miten ei saisi syrjiä näitä alan toimijoita ja täytyy myös taata laillinen ja tasapainoinen kilpailu, ympäristön suojelu sekä kuluttajan suoja. Eikä tässä puhuta pelkästään traktoreista, koska silloin se siirrettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle varsin suuri osa ajoneuvoluokkia, esimerkiksi ähm, erinäiset ähm, vaihtoosat ja erinäiset perävaunut, jotka eivät kuulu tämän kokonaispoikkeuksen piiriin muu, jos näin tapahtuisi, niin silloin kyse olisi syrjivästä asemasta. Ja myös PK-yritykset ajautuisivat syrjivään asemaan, koska ne usein tuottavat näitä vaihtoosia ja myös perävaunuja. Ja tässä täytyy myös taata se, että PK-yritykset välittävät tämän saman tiedon valmistajan valmistajatiedot kuin nämä suuremmatkin yritykset. Lopuksi vain huomautaisin siitä, että tässä Tuo jäljitettävyysperiaate on hyvin merkittävä asia, mutta se ei kuitenkaan ole vielä oikeudellinen käsite ja siitä saattaa tuntua on, tulla ongelmia, mutta tässä täytyy pyrkiä nyt ensiksi käyttämään tuota toissijaisuusperiaatetta ja sen jälkeen pyrkiä löytämään kompromissiratkaisu tähän. Sitten näistä koneiden luokista. Siihen on tehty hyvinkin monia eri tarkistuksia. Siinä puhutaan muun muassa tästä näistä liikkuvista metsäkoneiden luokasta. Tämä luokka on olemassa jo nykyisessä erillislainsäädännössä ja se on näin ollen tullut katetuksi tässä tekstissä. Sitten ne ajoneuvot, jotka pyritään jättämään tämän ulkopuolella olisivat ne, jotka pystyvät kiertämään oman painonsa ympäri Tämä, tässä on kyse nimenomaan metsäkoneista. Nykylainsäädännössä on jätetty tällaiset laitteet ulkopuolelle ja näin toivotaan tapahtuvan nykyisen, nykyiselläänkin. Tätä asiaa täytyy varmasti kontekstissaan parantaa. Sitten vielä tuo kategoria C, kohta 4,1, 4,2, jossa nimenomaan puhutaan tyyppihyväksyntämenettelystä ja poikkeuksista. Sitten artikla 8, jossa puhutaan työpaikkaturvallisuudesta. Muistuttaisin siitä, että tämän asetuksen tavoitteena on nimenomaan yksinkertaistaa tätä säädöspuitteistoa traktorien yhteydessä ja laajentaa tätä tyyppihyväksyntää, jotta voitaisiin kattaa paremmin olemassa olevat ongelmat ja vaarat ja riskit. Ja näin niin voitaisiin myös sitten ottaa huomioon uusien riskien kattamisessa tuo teknologian kehitys. Tähänkin on tehty lukuisia tarkistuksia, erityisesti siihen turvallisuuskäsitykseen, joka on tuohon työpaikkaan suoraan liittyviä, joka on jo tuossa aikaisemmassa liikennevälinedirektiivissä, mutta tässä nyt yksityiskohtaistettuna. Ja nämä nimenomaan kuuluvat meidän mielestämme tämän komission ehdotuksen piiriin. Tuo luettelo, joka on artiklassa kahdeksan, on kaiken kattava luettelo ja näin tämä työpaikka, turvallisuus kuuluu kokonaisuudessaan tuon artiklan kahdeksan piiriin ja siinä ei voida käyttää delegoituja säädöksiä. Vielä yksi tärkeä asia tässä tämän uuden menet- tyyppihyväksyntämenettelyn hy- käyttöönotto maatalous- ja metsätalousalalla. Tässä, tästä vuoteen 2014 asti on kyse tietynlaisesta lainsäädännöllisestä päällekkäisyydestä joka on ajanut alan toimijat hivenen hämmentävään tilanteeseen, kun erinäisiä lainsäädännön jär, järjestelmiä on olemassa. Sitten puhuisin vielä näistä jarrukysymyksistä. Tässä täytyy myös puhua niiden turvallisuudesta. Siihenkin on tehty yksi kompromissiehdotus, jotta saamme otamme tasapainon näiden sääntöjen, yhteisten sääntöjen luomiseksi tällä tälle alalle ja myös saadaksemme sitten selkeät tyyppihyväksyntäsäädökset tälle ajalle aina vuoteen 2014 mennessä. Vielä yksi tärkeä asia, joka on hyvinkin ristiriitainen näissä näissä tyyppihyväksyntäkysymyksissä on jätetty ulkopuolelle tietyt luokat. Ja Tämä on ollut jo komission ehdotuksessa ja neuvostossa aika suuri osa jäsenvaltioita jättää ulkopuolelle tämän luokan L. Ja tässä on kyse myös luokasta T. Ja näiden, alueiden, näiden luokkien tyyppihyväksyntä on luonut huomattavia turvallisuusongelmia ja tulee luomaan niitä varmasti tulevaisuudessakin. Ja ne vaativat erityishuomiota. Tässä on kiinnitetty erityishuomiota unionin kansalaisten työturvallisuuteen ja varsinkin ympäristöön turvallisuuteen. Nämä ovat ne päätavoitteet, joiden pohjalta pitäisi nämä kaikki metsäkoneet ja maasto, maastossa liikkuvat koneet saada tämän asetuksen piiriin ja niille valita omat tyyppihyväksyntämenettelyt. Ja tätä ovat varjoesittäleet pyytäneet. Ja nämä tässä on käytetty pohjana tuota koneis, konedirektiiviä, joka on hyväksytty muutamia vuosia sitten. Tässä on muistettava neljänneksi se, että, että ei voida päättää omistaja ei voi päättää käyttää tuotetta, tätä konetta toisella tavalla kuin mihin se alun perin on tarkoitettu vaarantamatta turvallisuus- ja ympäristökysymyksiä. Ja tähänkin vaaditaan tietynlaiset sanktiokeinot tämän tyyppihyväksyntälainsäädännön eh, sisällä. Viidenneksi huomauttaisin, että tämä ehdotus ja ratkaisu, joka on eh, tehty tähän luokkaan E-maastoajoneuvoista, vaatii tietyn turvallisuusarvioinnin. Tätä parlamentti peräänkuuluttaa ja täytyy ottaa näissä turvallisuusluokitteluissa ja arvioinnissa kaikki yhteiskunnan osapuolet huomioon ja myös laitteiden valmistajat koska jotkut valmistajat saattaisivat pitää tiettyjä ehtoja ja tiettyjä elementtejä laitteissa myönteisinä ja jotkut taas eivät, joten tämä kenttä on vielä aika hajallaan. Tästä syntyy tietysti lisää turvallisuuskustannuksia ja nämä, on, nämä laitteet on myös usein suuremmin verotettuina kuin muut ajoneuvot ja niille on joissain valtioissa myönnetty verohelpotuksia, kun kyse on ammattikäyttöön tarkoitettavista laitteista. Näitä, tähänkin on tehty tiettyjä tarkistuksia väärinkäytösten välttämiseksi ja myös luokittelu, teknisten luokittelukriteerien muuttamismenettelyt on myös selvitetty nyt en aio puhua sen kummallisemmin enää näistä teknisistä olosuhteista, enkä myöskään teknisistä tarkistuksista. Ja sanonkin vain johtopäätökseksi sen, että hankalin on edelleen tuo luokka L. Kaikki eivät varmasti ole samaa mieltä tämän ehdotukseni kanssa, mutta me pyrimme nyt saamaan aikaiseksi uuden asetuksen, joka kattaisi kaikki metsä- ja maa- ja metsäajoneuvot. Erityisesti huomauttaisin, että seuraavien päivien aikana teemme työtä sen eteen, että ensi viikolla varjoesittelijöiden kanssa saatava teksti voisi jo olla lopullinen ja saisimme nämä eriävät näkemykset yhteen ja löytäisimme sitten sellaisen kompromissitekstin tästä aikaiseksi eh, äänestettäväksi tälle, tässä, tässä valiokunnassa, jotta tällä hyvin tärkeällä alalla saataisiin lainsäädäntö kattavaksi koko unionin alueella. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille esittelijä tästä perinpohjaisesta alustuksesta. Tämä kuulostaa erittäin tekniseltä mietinnöltä, joka on kuitenkin poliittisesti hyvin tärkeä. Ennen kuin annan varjoesittelijöille tai heidän edustajilleen puheenvuoron, haluaisin toivottaa tervetulleeksi nuorten ryhmän Konstansista nuoret federalistit, jotka ovat tulleet tänne katsomaan – miten Eurooppa tällä muodostuu, kuka tätä työtä tekee ja kuinka. Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Toivon, ettei tämä ole liian teknistä nyt tämän mietinnön kanssa, mutta tärkeä aihe tämä joka tapauksessa on. Euroopan komissio, tervetuloa myös jopa neljä edustajaa, Philip John, Renate Rubingerhach, Andreas Vosinis, jolle annan myöhemmin puheenvuoron myös. Ensin kuitenkin edustaja Schwab, EPP nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Puheenjohtaja, päin kollega Gebhardt, mukavaa, että nuoret omasta vaalipiiristäni ovat täällä ja lämmin voin keskustella heidän kanssaan tästäkin aiheesta. Myöhemmin tällä on poliittinen lähtökohta, kun edellisellä parlamenttikaudella pyydettiin, että komissio esittäisi traktoreita kattavan ehdotuksen. Italialainen varapuheenjohtaja Euroopan komissiossa nyt on lähtenyt vastaamaan tähän pyytöön. Varjoesittelijämme valitettavasti ei voi olla paikalla, ja nyt minulla onkin mukava mahdollisuus lyhyesti kertoa EPP-ryhmän kannasta tähän ehdotukseen. Periaatteessa, hyvä kollega Panseri, Olemme oikein tyytyväisiä esittelijän työhön. Uskomme, että voimme monilta osin saada aikaan yhteisymmärryksen siitä, miten traktoreita säädellään tulevaisuudessa. Muutama seikka kuitenkin vielä kyseenalaisina ja tämä on nähty varmasti tarkistuksistammekin, että EPP ei ole ihan varma tuosta luvusta 16, mikä tulee tiedon saamiseen korjaajien puolelta. Onko tällainen pääsy todella kirjattava lopulta tällaisena tekstiin? Varjesittelijämme Rova Satori on tehnyt monia ehdotuksia tähän kysymykseen liittyen ja uskoakseni yhdessä ryhmässämme katsomme näitä yhdessä muiden tarkistusten kanssa ja voimme katsoa, miten tässä kysymyksessä edistyttäisiin. Mutta perusongelmaksi jää, että meillä ei ole vaikutusten arviointia, joten meidän on nyt vaikea ilman riittävää perustaa tehdä lainsäädäntöehdotusta tai esittää sille tukea. Toinen kohta, rouva puheenjohtaja. Pahoittelen, että äänen vähän pettää tässä, mutta olen joutunut edustamaan niin monia kollegoita tänään. No kuitenkin tämän direktiivin voimaan astuminen on tärkeä seikka. On suunniteltu, että direktiivi astuisi voimaan vähän eri aikataulujen mukaisesti. Meille olisi mieluisaa se, että uudet hyväksynnät ja olemassa olevat astuisivat samalla aikaan voimaan. Tässä olemme tehneet tarkistuksia tämän esittelijä vielä vahvistaa nyökkäilemällä. Meidän pitää vielä vahvistaa siis nämä kannat. Uskoakseni se ratkaisu, joka on L-ajoneuvojen osalta löydetty, oikeastaan luo erittäin hyvän pohjan ja esittelijähän on läheisessä yhteistyössä myös neuvoston kanssa ja näin varmasti saamme tämän ehdotuksen nopeasti viralliseen lehteen asti. Toivon, että tämä mieltä yhdessä onnistuu. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Herra Busoi, sopiiko, että annan herra Harberille puheenvuoron teitä ennen, koska hän joutuu jälleen poistumaan täältä? teidän vuoronne olisi oikeastaan nyt. No nyt minulla on kunnia antaa valiokunnan puheenjohtajalle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia Evelin. Kiitän kovasti, että toimit tässä puheenjohtajana. Kaikki varmasti sujui täällä hyvin hallitusti, siitä olen varma. Olen pahoillani, että jouduin olemaan poissa. Ja loidun poistumaan, on tärkeä kokous, joka meneillään, joka koskee keräämiseteollisuuden alaa. Mutta olen tässä itse varjoesittelijänä, joten kiitoksia, että saan puheenvuoron ennen kuin taas livahdan toiseen kokoukseeni. Olen todellakin samaa mieltä pitkälti Andreas Schwabin kanssa. Herra Panserin työn pohja on erittäin hyvä ja me olemme häntä voineet tästä kiittää. Tämä on erittäin kattava perustavanlaatuinen analyysi ja tässä on paljon parannuksia Täällä on joukko yksityiskohtaisia asioita, joiden parissa olen tehnyt työtä. Ottaisin yhden kohdan erityisesti esille, joka liittyy myös työhömme moottoripyörien kohdalla tai kaksipyöräisten ajoneuvojen kohdalla. Tämä on aika vaikea kysymys, kun muutetaan näitä ajoneuvoja. Jollakin tavalla on selkeitä eroja teknisissä vaatimuksissa näiden ajoneuvojen välillä, joita käytetään tiellä, joita voi ottaa maateille ja joihin kuitenkin pitäisi liittyä samat turvasäädökset kuin moottoripyörädirektiivissä. Sitten taas ovat nämä maatalousajoneuvot erikseen. Me olemme keskustelleet tästä ja pohtineet, missä voimme liikkua eteenpäin, mutta koska meillä oli hyvä tilaisuus tarkastella tässä direktiivissä traktoreita ja, ja maatalouskoneita samanaikaisesti, niin on tällainen tyylikäs ratkaisumalli ja sitten, että luottaisin tällainen kevyt luokka tähän direktiiviin, joka on aivan erityisesti säädetty ajoneuvoilta käytetään ammattitarkoituksessa. Ja nyt mielestäni olemme saaneet aikaan määritelmän, joka on varsin selkeä ja rajaa nämä kun ajatellaan vaatimuksia joita myydään maantiekäyttöön, jotka, ta, jotka taas kuuluvat tähän kaksipyöräisdirektiiviin. Joten näette, että olen jättänyt joukon tarkistuksia, joita jotkut muut ovat myös allekirjoittaneet, ja toivon, että herra Panseeri hyväksyy nämä lisäykset, koska uskon, että tämä olisi järkevä tapa toimia. Näiden ajoneuvojen ammattikäyttäjät mielestäni varmasti ovat tyytyväisiä, jos he saavat tämän luokan. Samoin tuotteet olisivat tyytyväisiä parlamentin työhön kuuluu tavallaan olla välittäjänä komission ja valmistajien välillä, että saadaan oikea balanssi aikaan näiden luokkien välillä, joten haluaisin, jos teille sopii, että vahvistaisitte tämän asian. Voiko, voidaanko ne tehdä? Tässä ehkä pääkysymys, joka koskee minua. Sitten on muitakin tarkistuksia, joita olemme laatineet erityisesti traktoriluokkiin. luokkiin näitä erityisesti koskee nopean, korkeamman nopeuden traktoreita ja sitten näitä tasapainorakenteita näiden traktoreiden kohdalla. Näitä on jo myynnissä, näitä traktoreita ja tällä hetkellä ne siis pystyvät kulkemaan aika korkealla nopeudella, siksi on erittäin sopivaa ja asianmukaista ja haluaisimme, että ne otettaisiin mukaan pääluokka, pääluokkaan ja olemme tehneet tästä tarkistuksia. Sitten vielä asiasta, jonka herra Schwab otti esille, teknisen tiedon saanti. Me olemme todellakin pureutuneet tähän asiaan aika laajalti. Kiinnittäisin kollegion huomion siihen seikkaan, että olemme tilanneet tutkimuksen tästä, jos muistatte, ja se löytyy täältä kansiostanne, jotta voidaan tarkastella tähän liittyviä asioita. Tutkimus mielestäni oli hyödyllinen, vaikkakin aika lai, lakiin painottuva teksti, mutta se ei juurikaan kyllä herättänyt mitään hu- hu- ongelmia tässä ehdotuksessa. Päinvastoin tuntuu siltä, että tämä on oikea tapakin edetä tässä asiassa. Me tutustumme herra Schwabin tarkistuksiin mielenkiinnolla, mutta uskoakseni meidän näkemyksemme tällä hetkellä on se, että meidän pitäisi toimia komission ehdotuksen mukaisesti pitkälti. Ehkä joitakin varauksia voidaan esittää mitä tulee esimerkiksi tietoon äärimmäisen monimutkaisista laitteista ja koneista verrattuna sellaisiin koneistoihin, jotka voidaan helpostikin korjata paikallisella tasolla. Siitä kai on kysymys. Mutta kaiken kaikkiaan meidän pitää tätä asiaa tietysti tarkastella, mutta tällä hetkellä en ole vielä vakuuttunut siitä, että pitäisi mennä pidemmälle kuin komissio on itse ehdottanut. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, danke schön, Herr Haber. Äh... Niin, kiitos edustaja Haber. Rebusoi. Te edustatte ilmeisesti Stamandosia, olkaa hyvä. Thank you, Thank you very much. I... Kiitokset, niin minä edustan nyt tässä ja kerron tätä suullista kantaa tähän hyvin tärkeään asiaan. Panserilla on ollut hyvin hankala aihe, hyvin tekninen aihe käsitteillään ja uskoisin, että tässä hän ja varjoesittelijät ovat onnistuneet saamaan aikaan hyvän ratkaisun erityisesti hyvässä yhteistyössä kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Näistä tarkistuksista, jotka nyt on jo tehty, niin niistä suurin osa on hyvinkin teknisiä, muut eh, ehdotuksia mutta uskoisin, että meidän täytyy esittää kantamme myös tästä teknisestä asiasta. Erityisesti nuo ATV, -t maastoajoneuvot, niistä olemme ottaneet, valmistelleet jo oman kantamme ja meidän mielestämme nämä maastoautokysymykset täytyisi saada ratkaisua, ei, ratkaistua ei pelkästään tässä, vaan myös tuossa muiden luokkien ajoneuvotekstissä. Ja minun kollegani tai sitten varjoesittelijä Menders itse asiassa on sitä mieltä, että näitä metsä ja maatalousajoneuvoja on saatettu käyttää myös tien rakennus, rakennukseen ja me haluamme löytää ratkaisun tähän. tätä viittauksia konedirektiiviin täytyy pyrkiä välttämään ja pyrkiä sitten kattamaan nuo eroavaisuudet, joita on mahdollisesti olemassa. Ja täytyy saada selväksi näiden julkisten tien käyttökysymykseen ongelma ennen kuin maa- ja metsätalousajoneuvot voivat käyttää julkisia teitä. Tässä säännöt ovat hyvinkin toisenlaiset eri jäsenvaltioissa, samoin kuin ajo, esimerkiksi Alankomaissa 16-vuotiaana saa ajaa jo maatalousajoneuvoja, vaikka ne ovatkin kymmenen kertaa painavampia kuin tavalliset ajoneuvot. Kiitokset tästä ja suuret onnittelut Panzerille tästä työstä ja hänen ryhmälleen, hänen porukalleen, jonka kanssa haluamme tehdä yhteistyötä ja toivomme saavamme tästä aikaiseksi hyvän tekstin. Dank, Frau Rühle. Kiitos oikein paljon. Haide. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Panzeria hyvin tehdystä työstä. Minä en itse ole tehnyt tarkistuksia, koska pidän hänen työtään aivan loistavana. Kuitenkin on yksi seikka, riippumatta siitä, mitä edustaja Schwab, sinulla olisi vielä keskustelun tarvetta. Mehän työstämme samanaikaisesti L-kategoriaa ja olen varjoesittelijä myös tämän kategorian osalta. Ja liittyen siihen, mitä edustaja Bussoi sanoi, ja tämä liittyi ajokortteihin, tämä ei ole meidän aiheemme nyt, vaikka Manders tämän aina ottaa esiin. Se ei ole tämän mietinnön aiheena – mutta jos puhutaan käytöstä maantiellä ja löydetään ratkaisu näiden mastoajoneuvojen osalta ja otetaan huomioon korkeat vaatimukset turvallisuuden ja päästöjen osalta, niin siinä olisi tietenkin järkevää. Silloin tämä ongelma, jonka te mainitsitte, että joku 16-vuotias voi ajaa tällaisia koneita, niin sekään ongelma ei tulisi enää eteen. Ja sitten taas ne ajoneet, jotka todella ovat maa- ja metsätalouden alalla, ovat omassa direktiivissään. Ja tällainen erottelu mielestäni olisi oikein järkevä. Meillähän on mahdollisuus, kun monia, molempia ei tarvitse tehdä samaan aikaan. Jos näin niin olisi, tulisi tällainen aukko. Pitää huolehtia siitä, ettei synny sääntelyssä aukkoa, mutta nyt kuitenkin käsittelemme molempia yhtäaikaisesti. Ja silloin tällainen työ olisi samanaikaisesti mahdollista ja toivoisin, että esittelijä voisi tässä joustaa. Muuten tuen tätä mietintöä täysin ja ennen kaikkea sitä, mitä hän sanoi tiedonsaannista riippumattomien korjaamoiden osalta. Pidän tätä erittäin tärkeänä toisin kuin edustaja Schwab. Tässä minä olen sitä mieltä, että tämä aihe välttämättä pitää mietintöön jättää. Sehän olisi loogistakin, kun kaikilla muilla tyyppihyväksyntä teksteillä on ollut tämä sama tarkoitus, että tietoa pitää antaa. Huoltoalainen en tiedä, miksi maa- ja metsätalousajoneuvojen osalta näin ei tehtäisi. Kiitos edustaja Ryle. Älä kirjakos, puhutteko ryhmänne nimissä, Sonnegarden nimissä? Here is the shadow for the next topic. Thank you. Olen täällä varjoesittelijänä seuraavassa kysymyksessä. Puheenjohtajamme mikrofoni. Äh, Herr Rossi, äh, Rossi Sì, grazie. Sono, no, sono relatore ombra per quanto... Kiitoksia. Niin itse asiassa olen siis varjoesittelijä omasta ryhmästäni. Minäkin haluaisin kiittää kollegaamme herra Panseria hänen tekemästään työstä. Ja kiitän myös hänen avoimuudestaan suhteessa tehtyihin tarkistuksiin. Komission ehdotus mielestäni mahdollistaa sen, että voi nopeasti päivittää erittäin tekninen ala ja se antaa myös suuremmat ta- takeet ö, riippumattomille hu- huoltajille ja koreille, mutta meidän pitää kyllä olla erittäin varovaisia, että ongelmilta vältytään valmistajien ja käyttäjien kohdalla. Varmaankin kyllä tulee helpommaksi lisätä tätä johdonmukaisuutta ja olen sanonut esittelijälle, että on sellaisia tarkistuksia, jotka meistä ovat hyödyllisiä ja ne parantavat tekstiä. Esimerkiksi käyttöturvallisuus. Me tiedämme, että traktorit ja metsäkoneet voivat kulkea maanteillä, mutta kaiken kaikkiaan ne toimivat erilaisessa maaperässä ja niitä käytetään maatalous- metsätaloustarkoituksessa turvassa asiat on otettu huomioon komission ehdotuksessa myös. Ja siinä myös toimitaan hyvin, ajatellaan tällaista kaksinaista lainsäädäntöä, jossa suljetaan pois traktorit vuoden 2006-42 koneturvallisuusdirektiivistä. Sitten voimaantulosta. Tässä pitää olla varovaisia mielestäni, koska meillä ei ole mitään varmuutta siitä, miten sovitaan yhteen ajoitus tämän säädöksen sitten taas lainsäädännön lakisääteisten kysymysten kohdalla ja siksi pitää välttää sellainen tilanne, jossa traktoreita ei kunnolla oteta tässä huomioon tai niitä ei kateta. Ja sitten meidän pitää myös varmistaa se, että mitään viivästyksiä ei tapahdu harmonisaatiossa, aivan erityisesti mitä tulee uusiin ajoneuvoihin. Meidän täytyy myös varmistaa, että meillä on sopiva aikaraja sen välillä, kun hyväksytään delegoitiosäädöksiä säädöksiä ja säädöksiä. Ja sitten täytyy antaa myös valmistajille mahdollisuus päivittää omia standardejaan. Vaikka velvoitteet korjaus- ja ovat tärkeitä, pitää ottaa myös huomioon se, että traktorit eivät tällä hetkellä kuulu konedirektiiviin. Näin ollen meidän pitää lähteä liikkeelle vaikutusarvioinnista. Meidän pitää ottaa huomioon erityiset piirteet ja meidän pitäisi jo nyt todeta, että tässä ollaan johdonmukaisia tässä asetustekstissä mm, ajatellen näitä erityispiirteitä. Markkinarakenteeseen kuuluu monia pienvalmistajia ja eri, satoja eri malleja on valmisteilla. Meidän pitää pohtia tämä, ottaa tämä asia huomioon. Tässä on pyritään harmonisoimaan kahta oikeutta. Toisaalta puhutaan pienkorjaajien oikeudesta toimia näin ja sitten perustavanlaatuinen oikeus niillä, jotka ajoneuvoa käyttävät, että he voivat mennä tällaisiin erikoiskeskuksiin, koska muutoin on riski siitä, että syntyy vakavia ongelmia. Myös vaadimme, että U-luokan ajoneuvot kuuluvat mukaan. Nämä ajoneuvot ovat erittäin monimutkaisia erityisajoneuvoja, mutta niitä on vähän. Turvallisuus on tärkeä kohta. Meidän pitää tarkastella tietysti ympäristövaikutuksia myös. Olemme samaa mieltä esitän ehdotuksesta, että kun siirrytään harmonisoimaan näitä säädöksiä liikkuvan koneiston kohdalla, sillä jos katsoo näitä vakuutus määräyksiä. Ne vaihtelevat usein maasta toiseen ja sitten tällainen ad hoc-säädäntö, joka perus, tukeutuu vain maantieturvallisuuteen, niin meidän pitää pystyä varmistamaan, että parempaa harmonisaatiota saadaan aikaan jäsenvaltioiden kautta jäsenvaltioiden toinen, että ensi viikon tekninen koko, kokous ja sitä seuraava kokous, jossa varjoesittäjät kokoustavat, tekee mahdolliseksi sen, että saadaan aikaan sellainen teksti, jota ei ehkä nyt yksimielisesti hyväksytä, mutta suurin piirtein kuitenkin. Niin, kiitos paljon. Varjoesittelijälle annoin vähän enemmän puheaikaa, mutta nyt minun on katsottava vähän kelloon. Minulla ei kuitenkaan ole nyt puheenvuoropyyntöjä muilta jäseniltä, joten Resan, jos haluatte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Pyydän, että huomioitte, että meillä on tiukka aikataulu. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme hyvinkin tarkasti lukeneet tämän panseritekstin läpi. Tämä on oikein hyvä ehdotus ja hyödyllinen myös meidän työmme jatkoa ajatellen. Me tiedämme kovin hyvin sen, että tämä on hyvin tekninen asiakokonaisuus, mutta kaikista olennaisista kohdista ehdotukset, joita Panzeri on tehnyt, vastaavat sitä, mitä me olemme halunneet pyrkiäkin saavuttamaan yksinkertaistaessamme asetuksesta ja, se, ja tahdottahtoissamme taata tietyt perustakeet näille alan toimijoille. Ensiksi haluaisin puuttua tähän soveltamisalaan nykytilanne ei ole ollut kovinkaan hyvä, koska meillä on ollut kaiken maailman erilaisia ajoneuvoluokkia. Meidän ehdotuksessamme on pyrkiä kaikki velvoitteet saamaan paljon johdonmukaisemmiksi. Me haluamme myös muistuttaa siitä, että meidän täytyisi vielä tuoda tätä johdonmukaisemmaksi entisestään. Parlamentti suurin piirtein samaan aikaan esittää näkemyksensä tuosta L-asetuksesta samoin kuin traktoreista ja mahdollisesti me voimme viedä tätä asiaa vielä eteenpäin johdonmukaisuuden nimissä ja tämän tekstin kattavuudessa ja myös näiden velvoitteiden kattavuudessa. Toiseksi huomauttaisin näistä korjaus- ja huoltoasioista. Me olemme ymmärtäneet, että esittelijä pyrkii löytämään tasapainon näiden korjaajien, itsenäisten korjaajien oikeudesta pää, tietoon, tiedotoon pääsystä ja alan erityisasiat ja nämä teolliset tekijän oikeudet, jotka ovat poikkeavat valtiosta toiseen, täytyy myös pystyä kattamaan. Ja esittelijä on myös puhunut siitä, miten näiden korjaajien välinen tietojenvaihto pitäisi saada kehitettyä. Kolmanneksi huomauttaisin siitä, että me nyt emme ole tässä mitenkään yltiö innokkaita ja tiukkiksia näiden tekstin vaihtoehtojen kanssa, joten me haluamme miettiä tätä, olisiko kyse delegoiduista säännöksistä vai muista säännöksistä. Me tiedämme oikein hyvin sen, että meillä on valtavasti työtä edessämme ja me pyrimme löytämään sellaisen ratkaisun, joka voisi olla järkevä myös soveltamispäivämäärän kannalta. Kiitoksia. Äh, Kiitos oikein paljon, herra Jean. Tämä oli lyhyt, ytimekäs ja selvä puheenvuoro. Varain, herra Panseri, haluatteko vielä muutaman sanan sanoa tähän loppuun? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Grazie. Impiego un minuto per... Kiitos oikein paljon. Ihan minuutissa vain, jos teille sopii. Periaatteessa Halusin vain sanoa, että tässä on kolme aihetta, johon joudumme puuttumaan ensi viikon keskustelussa. Toivon, että tämän tuloksena saamme tarvittavat kompromissit aikaan. Tiedonsaantioikeus ensin. Uskoakseni meidän pitäisi ihan rauhassa työstää tätä aihetta, jotta voimme saada aikaan tasapainon eri vaatimusten välille. Toiseksi voimaanastuminen. Minun lähestymistapa noudattelee komission lähestymistapaa. Meidän pitää olla realistisia. Meidän on otettava huomioon valmistajien vaatimukset. Se, että ei saa liikaa kuormittaa lainsäädännön kautta, mutta varmasti pystymme löytämään tähän ratkaisun. Lisäksi tarvitsemme syvällisempää keskustelua tästä maastoajoneuvojen luokasta, jotta voimme – yhdessä katsoa, onko mahdollista saada aikaan konsensus. Itse olen todella valmis käymään tällaisia neuvotteluita. Toivottavasti onnistumme mahdollisimman hyvin siinä, että mepet ja varjoesittelijät lähestyvät toisiaan tämän luonnoksen puitteissa, koska tämä on tärkeää ei ainoastaan teknisessä – työssä, vaan ajatellen parlamentin työtä myös tulevaisuudessa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia Antonio. Kiitos, että teet tätä työtä. Te kuulostaa hyvin tekniseltä, mutta sillä on myös paljon poliittisia vaikutuksia. Tämä ei todellakaan ole vähäpätöinen mietintö. Muistutuksena äänestys 5. joulukuuta suunnitelman mukaan ja täysistunnossa äänestys luultavasti helmikuussa 2012. Huomaan, että nyökkäätte, joten jatkamme tällä tiellä. Kiitos, herra Pantseri. Sitten seuraava esityslistan kohta. Louis Grekin mietintö katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010. Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Nyt minun pitäisi siirtää koordinaattorin rooliin. Minä siirryn tässä roolista toiseen, koska kollega Louis Greg valitettavasti on sairastunut eikä voi tulla paikalle, joten hän on pyytänyt minua edustamaan häntä, koska tässä on tärkeää edetä. Joten hän on kirjannut minulle tärkeimmät ajatuksensa ja jos teille sopii, niin esitän nyt tämän kannan. Louis Greg ennalta halusi huomauttaa vielä, että hänellä oli suuria vaikeuksia saada tähän tekstiin kaikki se, mikä oikeastaan olisi ollut tarpeen kahdesta syystä. Siksi, että ei saa ylittää tiettyä merkkimäärää tässä lausunnossa ja se aiheuttaa ongelmia totta kai, kun on kyse niin laajasta asiakokonaisuudesta, kun unionin kansalaisuudesta. Ja toiseksi hän halusi rajata työt siihen, mikä on imco valiokunnan toimialaa. Hän joutui siis jättämään ulkopuolelle monia asioita, joita hän toki pitää tärkeänä, koska nämä aiheet eivät kuuluneet tähän lausuntoon. Nyt todella on niin, että Euroopan kansalaisuus käsittää monta eri alaa. Kyse on monesta kansallisesta identiteetistä, yksilö, opiskelija, kuluttaja, yrittäjä, työntekijä, työnantaja ja niin edelleen. Eli monenlaisia rooleja, joita on ajateltava, kun puhutaan unionin kansalaisuudesta. Tämä ei helpota analyysin tekemistä – jotta voidaan tarkemmin katsoa, mistä on kyse. Valmistelija pohti sitä, kuka ylipäätään tietää, että on olemassa union kansalaisuus. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Hän totesi, että vain 42 prosenttia ihmisistä tietää enemmän tai vähemmän, että on olemassa unionin kansalaisuus. Ja ainoastaan noin kolmannes ihmisistä tietää tai on sitä mieltä, että he tietävät, että heillä on oikeuksia Euroopan unionin kansalaisina. Nämä ovat hämmästyttäviä lukuja, kun vuodesta 1994 tai Maastrichtin sopimuksesta 1992 oikeastaan on unionin kansalaisuus. Eli tässä on kyllä tiedottamisen tarvetta. Sisämarkkinoita rakentavat kansalaiset kansalaisten – Joten tämä on Louis Grekin kanta. Sisämarkkinat eivät synny mitenkään tyhjiössä, vaan muotoutuvat hyvin eri tavoin ja ottavat huomioon monta eri ulottuvuutta, sosiaalinen, taloudellinen integraatio, jotta kansalaiset voivat hyötyä mahdollisimman suuresta rajattomasta Euroopan unionista. Tästä syystä hän pyrkii aluksi luomaan linkin erilaisten kuulemisten, kertomusten ja tutkimusten välille, joita eri instituutiot ovat Euroopan unionissa jo laatineet. Nyt olisi aika nähdä kansalaiset Euroopan unionin politiikan keskiössä. Myös siinä mielessä, että poliittisesti otettaisiin huomioon tämä kansalaisuuskysymys. Pyydän anteeksi, tämä on englanniksi kirjoitettu ja minä pyrin tämän esittämään saksaksi ja siksi tämä saksa on jotenkin hankalaa, mutta en minä tätä ihan sana sanalta nyt esitä. Tärkeää on se, että perinteisten määritelmien lisäksi pohdittaisiin – myöskin sitä, että tällainen uusi lähestymistapa, holistinen lähestymistapa union kansalaisuuteen otettaisiin uudenlainen harkinnan kohteeksi ja syvennettäisiin sitä, joka hänen ensimmäisessä mietinnössään ne kerran oli mukana. Ja joka löysi vastakaikua myös julkisuudessa, ja tämä oli Mario Montinkin asiakirjassa alun perin mukaan. Ja sitten vielä muutama oma niin siis eihän tätä ollut kirjoittanut, tämä oli oma ajatukseni. Komission tutkimus, joka koskee kuluttajien voimannuttamista ja kuluttajien 20 suurinta huolenaihetta, osoittaa, että oikeuden täytäntöönpano toteutuu eri tavoin. Tietoa puuttuu usein ja lainsäädäntötyössä on aukkoja ja tämä aiheuttaa edelleen suuria ongelmia Euroopan unionin kansalaisille, jotka haluavat Euroopan unionissa elää tai työskennellä rajojen toisella puolen tai haluavat harjoittaa yritystoimintaa. Tämä tietenkin vaikeuttaa edistymistä. Siksi on välttämätöntä vähitellen – myös huolehtia siitä, että sisärajoilla edelleen olevista rajoista päästään eroon, jotta todella voidaan huolehtia siitä, että tavarat, palvelut, henkilöt ja pääoma voi vapaasti liikkua rajojen yli niin, että kansalaiset ja kuluttajat voivat myös luottaa markkinoihin. Sisämarkkinoiden menestys – on tärkeää ja unionin kansalaiset, jos he tietoa saavat, saavat paljon etua tästä ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia oikeuksia, joita unionin kansalaisilla ei vielä ole. Siksi juuri tuo tiedottamiskysymys on kaikkein tärkein. Se pitäisi saada nyt keskiöön. Ei siis niin, että kansalaisille annetaan liikaa tietoa, joka ei ole kuitenkaan mitenkään yhtenäisessä muodossa. Tässä varmasti olisi paljon vielä lisähuomioitavaa. Eli voitaisiin sanoa, että tietoa on toki paljon kansalaisille jo tarjolla, mutta usein se on niin moninaista ja niin huonosti koordinoitua, että tämä tietotulva johtaa siihen, että kuluttajien on vaikea sieltä – löytää kaikkein tärkein tieto. Vielä kuluttajista, kansalaisista ja pk-yrityksistä. Tietoa on siitä, että on vaihtoehtoisia riitojen ratkaisumenetelmiä, mutta tietoa pitäisi levittää vielä paremmin. Tiedetäänkö esimerkiksi, että voitaisiin käyttää Euroopan komission puolen – Tätäkin tiedottamistyötä on tehtävä tehokkaammin. Tärkeää on se, ei tiedetä, että on vaihtoehtoinen liitoratkaisumenetelmä, vaan myöskin tällainen ryhmäkanne mahdollisuus olisi myös tärkeä Euroopan komission puolelta. Edustaja Greg toivoo hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja sitä, että lopulta saadaan hyvä lausunto. Hän toivoo nyt totta kai myönteistä panosta myös varjoesittelijöitä. Ja nyt siirryn jälleen valiokunnan puheenjohtajan tehtävään ja antaisin puheenvuoron ensin Simon Bussutilille puheenvuoron. Hän on varjoesittelijä EPP-ryhmästä. Simon. Grazie, signora President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Louis Gregia. Toivotan hänelle kaikkea hyvää. Tehän sanoitte, että hän on sairastunut, siksi ei päästä paikalle, että toivotan, että hän toipuu pian. Ja haluaisin myös onnitella häntä tästä mietinnöstä aiheesta, joka meitä kaikkia kiinnostaa ja tietenkin sen pitäisi saada laaja tuki taakseen, koska mietinnön tarkoituksena on asia, josta kaikki olemme samaa mieltä. On tärkeää poistaa kaikki esteet, joita kansalaiset kohtaavat, kun haluavat harjoittaa oikeuksiaan sisämarkkinoilla. Ja erityisesti esittelijä korostaa kahta pääkysymystä – jotka mielestäni ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin vaihtoehtoinen kiistanratkaisu ja tällainen on varsin tehokas, edullinen keino kiistanratkaisu ja kiistat tulee ratkaistuksi ja myös esittelijä korostaa, niin kuin yksityiskohtaisesti sanoitte, kuinka tärkeää oikean tiedon välittäminen kansalaisille on, jotta he voivat paremmin käyttää oikeuksiaan. Olen myös erittäin tyytyväinen, että saan tehdä yhteistyötä herra Grekin kanssa, ei vain siksi, että hän varmastikin pitäisi kun, siitä, kun puhun täällä äidinkieltä, niin, mutta hän on antanut oman panoksensa tästä aiheesta aikaisemmassa mietinnössä. Tämä aihe taas sopii hyvin yhteen toisen mietinnön kanssa, josta olemme alkaneet tällä viikolla jo keskustelut ja minä johdan tätä ryhmää. Tekin olette paikalla viime maanantaina puheenjohtaja, kun ensimmäistä kertaa aiheesta keskustelimme. Aiheena siis mietintö, jonka minä tulen laatimaan sisämarkkinatulostaulusta ja myös Solvit-verkostosta. Solvitille annetaan tässä erittäin suuri merkitys. Mitä tulee tarkistuksiin? Tulen esittämään joukon tarkistuksia, jotta voidaan korostaa enemmän tarvetta kiinnittää huomiota ratkaisuihin. On totta, että sitten kun tiedämme, minkälaisia ongelmia kansalaisilla on, on tärkeää, että korostamme sitten ratkaisujen löytymistä näihin ongelmiin. Sitten haluaisin myös korostaa tarkistusta niin siitä, että komissio ei tee vain tutkimuksia koskien uutta lainsäädäntöä, vaan pyrkii varmistamaan, että täytäntöönpano toteutuu tehokkaammin olemassa olevien säädösten ja päätösten kohdalla. Mielestäni kaikkein tärkeintä on, että se, mitä jo on olemassa, synnyttää kaiken mahdollisen hyödyn, joka siitä on saatavissa. Haluaisin myös kiittää teitä. En halua puhua pitkään, mutta haluaisin nähdä, olemmeko, miten me miten saisimme aikaan kompromissin näistä tarkistuksista herra Gregin kanssa. Kiitoksia. Ja, äh, Kiitos paljon. Edustaja Busoi, teillä on mahdollisuus nyt puhua varjoesittelijänä. Dear colleagues, I would like to thank Mr. Niin, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää Grekia tästä mainiosta tekstistä saada tämä luonnos yhteen. Me olimme Krokovassa mukana siis yhtenäismarkkinaa kysymyksiä käsittelemässä ja eri ongelmia, joita kuluttajat joutuvat kohtaamaan siellä. Tässä luonnoksessa ei kaikkea voi tuottaa mukaan, mutta kuitenkin haluaisin tukea tiettyjä ajatuksia. Mielestäni nämä nykyisin olevat esteet henkilöiden, tavaroiden ja palveluiden vapaalle liikkuvuudelle vielä täytyy saada siivottua pois, voidaksemme edistää työvoiman liikkuvista. Tässä sanotaan myös, että kansalaisten oikeuksista nauttiminen vaatii tiedottamista, lainsäädännön soveltamista ja lainsäädännön soveltamista yhtenäismarkkinoilla. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, voidaksemme parantaa lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa. Mutta on muutamia oikeuksia, joita, joista kansalaisten täytyisi saada riittävät tiedot. Ja sen takia meidän täytyy välittää heille entistä paremmin tietoa näistä yhteydessä ja myös niistä ehdoista ja olosuhteista, joita he siellä sitten joutuvat kohtaamaan. Minä ottaisin huomioon muutaman asian, koska tässä esimerkiksi kansalaiset joutuvat ongelmiin ostaessaan omaisuutta, kiinteäomaisuutta toisesta jäsenvaltiosta. Ja tässä voitaisiin todella unionin toimin kehittää tätä tilannetta. Sitten kansalaisilla on hyvin hankala, hanka, suuria hankaluuksia avata pankkitili toisessa valtiossa ja näin nämä he jäävät täysin syrjittyyn asemaan, kun heillä ei ole omaa pankkitiliä. Liikkuvuutta helpottaaksemme meidän todella täytyisi sallia unionikansalaisille pankkipalvelut silloin, kun he siirtyvät toiseen unionivaltioon. Ja minä haluaisin myös kiinnittää huomiota avoimuuteen kaupan alalla, jotta kuluttajien luottamusta saataisiin kehitettyä terveyspalveluja käyttää huomattava osa unionin kansalaisista. Meillä on olemassa tästä jo direktiivi, mutta meidän täytyy pystyä kertomaan heille oikeuksista vielä tarkemmin, samoin kuin korvausmahdollisuuksista, jotta suuri, suurempi osa kansalaisista voisi nauttia tästä edusta. Ja myös lääkeasioista täytyisi saada lisää tietoa. Lopuksi minä huomauttaisin, että olen tyytyväinen siihen, että tässä liitetään huomio tähän solvit-mekanismiin ja ne ovat, tämä on tärkeää kansalaisten oikeuksien edistämisessä ja kansalaiset näin voisi, voisivat kyllä saada entistä enemmän tietoa tästä mekanismista ja sen käyttämisestä. Näihin kysymyksiin meidän täytyy puuttua. Kiitoksia. Ja, vielen dank, äh, Herr Bourgeois. Äh, auch... Kiitos oikein paljon, edustaja Bourgeois. Mielenkiintoisia kantoja. Huomaan, ettei vihreitä tai ECR täällä ole edustettuna. Kirjakos, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον Λουί Γκρέχ. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella Louis Grechia myös tästä esityksestä ja olenkin hänen kanssaan samaa mieltä varsin monista mainitusta kohdista. Esimerkiksi se seikka, että meidän pitää poistaa esteet, joita on havaittu ja jotka haittaavat kansallisen toimintaa. Esimerkiksi he estää heidän vapaata liikkumistaan. Jäsenval- monista jäsenvaltioista löytyy tällaisia esteitä, esimerkiksi eh, kysymys siitä, miten tunnustetaan perheen jäseniä kolmansissa maissa. On monia vaikeita kysymyksiä, kuten esimerkiksi asiakkaat matkustaja-asiakirjat, mahdollisuus päästä nauttimaan sosiaaliturvasta ja hallituksesta epäpalveluita, kuten vammaiskorvaus, muu sosiaaliturvaan liittyvä apu ja sitten on ongelmia liittyen todistusten tunnustamiseen, ammattitodistusten tunnustamiseen 2000 2005 Euroopan parlamentti kuitenkin laatii direktiivin asiasta, joten vapaa liikkuvuus on tällainen kysymys. sitten auto ja autoverotus. Verotusta voidaan harjoittaa eri maissa, jos jatkuvasti kansalainen tai kansalainen muuttaa paljon maasta toiseen. Tämä kaikki saa unen näyttämään hajautuneelta ja silloin ei, jos hajautuneisuutta on, ihmiset eivät tunne kuuluvansa EU-hun ja kansalaisuus ei toteudu. Sitten on muitakin tärkeitä kysymyksiä, kuten hyvinvoinnin ja kasvun eritahtisuus. Tässä mietin, lausunnossa myös todetaan, että taloudellisen, ongelmat, jotka liittyvät taloudelliseen integraatioon, joiden kautta pyritään vahvistamaan kansalaisten asemaa unionissa, ja luomaan uutta politiikkaa. Tätä kaikkea tehdään sisämarkkinoiden kautta, mutta me sanomme, että ehkä näin on, mutta vain sellaisella sisämarkkinoissa kunnioitetaan kansalaisia ja ympäristöä ja asianmukaisella tavalla hoidetaan taloutta, vain näin saadaan kestävyyttä aikaan. Euroopassa ja siksi me tulemme tekemään tarkistukset. Teemme läheistä yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta välitämme hänelle kaikki nämä viestit jatkossa. Kiitoksia. Ja, danke schön. Dann frage ich, gibt es... Niin, kiitos. Kysyisin, onko vielä puheenvuoropyyntöjä jäsenten puolelta. Jos ei, niin jos haluatte, Rokia Raadamo, haluaisitteko kommentoida? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, I'd like to, uh... Kiitos puheenjohtaja. Komission puolelta kiittäisin tästä lausunnosta, joka on tärkeä panos koko mietintöön. On tärkeää, että on samantyyppisiä toisiaan tukevia rinnakkaisia hankkeita, kuten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – tässä on ajateltava niitä esteitä, joita kansalaiset kohtaavat, kun he käyttävät oikeuksiaan sopimusten alla halutessa muuttaa esimerkiksi. Vapaan liikkuvuuden oikeutta siis. Tarkoitushan onkin aloittaa tällaista keskustelua ja kertomuksessa puhuttiin 25 keskeistä toimesta, joilla puututtaisiin näihin esteisiin, joista monet on mainittukin – täällä esimerkiksi autokysymys ja vaihtoehtoinen riita- ja ratkaisumenetelmä ja niin edelleen. Mainitsisin muutaman asian. Toimien puolelta vaihtoehtoinen kistojen ratkaisu on tässä selkeänä esillä. Käsittääkseni viikon kuluttua komission on tarkoitus esittää ehdotus direktiiviksi kuluttajien vaihtoehtoisten riitojen ratkaisumenetelmien osalta ja myöskin siitä, miten kiste voitaisiin ratkoa online. Lisäksi tämän lisäksi on asioita, joihin muutamat mepit ovat viitanneet tässä kansalaisuuskertomuksessa ja sen johtopäätöksissä komissio tekee sen johtopäätöksen, että näiden esteiden joukossa ja toimissa, joiden kautta niihin voidaan puuttua, kaikkein keskeisin toimi, johon tulisi ryhtyä. Ei ole välttämättä uusi lainsäädäntö, vaan se, että huolehditaan siitä, että jäsenvaltiot täytäntöönpanovat tehokkaasti nykysääntöjä. Komissio onkin pitänyt tärkeänä prioriteettina tätä useilla aloilla, eikä vähintään kansalaisten vapaan liikkuvuuden osalta. Tässä on ollut puolen vuoden aikana 12 rikkomusmenettelyä käynnissä, joten täysin noudatamme myös Krakovan johtopäätöksiä, jotka tuntuvat sopivan hyvin aikaisempien johtopäätösten kanssa yhteen. Solvitin merkitys ja näiden kansalaisten tukiapukeskusten osalta tarvittaisiin koordinoitumpi lähestymistapa. Komissiohan on myös sanonut, että haluttaisiin tällainen yhden luukun järjestelmä kansalaisen kansalaista ehkä kiinnosta, että on 12 tai 15 eri verkostoa, kuluttajaverkosto, solvit ja niin edelleen, vaan ajatuksena olisi se, että olisi yksi yhteyspiste ja sieltä sitten kerrotaan, mikä olisi paras yhteyspiste hänelle seuraavaksi. Tällainen Eurooppa-portaali, jota kehitellään ja saadaan kaikki kielet ehkä tämän vuoden loppuun mennessä ja tämä voisi olla tällainen virtuaalinen ohjekirja kansalaisille. Kuten Grekin mietinnössä on esitetty, tietoisuuden lisääminen, se mainittiin, ja yksi toimista tässä kertomuksessa on ehdotus, jolla 2013 määrättäisiin tai nimettäisiin Euroopan kanssa. Tämä ehdotus on tehty ja se on keskustelun kohteena nyt parlamentissa ja neuvostossa komissiossa todella toivotaan, että tätä ehdotusta tuetaan, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta. Koska on totta, että suuri enemmistö kansalaisista on kuullut EUn kansalaisuudesta, eli 80 prosenttia, mutta paljon harvempi tietää, mitä se oikeastaan tarkoittaa näin eurobarometritutkimuksen mukaan. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Kiitos paljon keskustelusta, jota kävimme. Uskoakseni edustaja Grekille joka tapauksessa voimme välittää nämä ajatukset. Hyvin tärkeää on, kun ensi vuonna vietetään sitä, että sisämarkkinat ovat olleet olemassa 20 vuotta. Tämäkin asia on nähtävä tässä yhteydessä mukana. Selkeästi voimme osoittaa kansalaisille näin, että sisämarkkinat ovat kansalaisia varten – aivan kuten Louis Gregg itsekin on sanonut, sisämarkkinat ovat siis kansalaisia varten ja sen on oltava punaisena lankana kaikissa mietinnöissä, joita nyt valmistelemme. Simon ja sanoi tästä tulostaulukosta. Meillä on kaksi tulostaulukkoa ja sitten pääsy peruspankkipalveluihin. Kaikki nämä kysymykset, jotka ovat kansalaisten mielestä hyvin tärkeitä. Ja jos meidän onnistuu ensi vuonna osoittaa kansalaisille todella, että – sisämarkkinat on rakennettu ennen kaikkea heitä varten, niin silloin paremmin hyväksytään Euroopan unioni yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan. Minun tehtäväni on nyt kiittää keskustelusta ja vielä kerran muistuttaa määräajasta tarkistusten jättämiselle 29. päivä marraskuuta kello 12 tasan, kuten tiedätte, 20. päivä joulukuuta Keskustelemme tarkistuksista täällä valiokunnassa ja äänestys järjestetään jo 20. päivän joulukuuta. Näin on suunniteltu ja tämä aikataulu on tarpeen, koska 13. päivä tammikuuta vastuuvaliokunta haluaa äänestää ja olisi kyllä hyvä, jos meidän lausuntomme olisi järkevästi siihen mennessä jo esitetty täysistunnossa kai 13. helmikuuta tämän mietinnön äänestyspäiväksi. Tämä teille siis tiedoksi, mitä Louis Gregin lausunnolle tapahtuu. Seuraavaksi olen varma, että Louis Greg tulevaisuudessakin tekee samantyyppisesti työtä, kun hänellä on ollut tapana aina läheisessä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa. Se on hyvä perinne, joka hänellä on. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan muut asiat. Minulla ei ole mitään kerrottavaa. Jos teilläkään ei ole, niin tuokin asia on nyt hoidettu. Sitten minun tulisi vain kertoa, että seuraava kokous järjestetään maanantaina 5. joulukuuta täällä Brysselissä. Ja näin kokous päättyy. Hyvää kotimatkaa, jos nyt lähdette kotiin. Tai muuten. Kiitos.